Okei. Guten Morgen. Hyvää huomenta. Toivotan kaikki läsnäolijat tervetulleeksi. Toivottavasti väkeä tulee vielä lisää paikalle. Meidän päätöksemme ei ollut järjestää kokousta heti pyhäpäivän jälkeen, mutta tulkkaus on maanantaista tiistaihin tai tiistaista keskiviikkoon tarjolla, joten meillä ei ollut muita vaihtoehtoja tämän kokouksen ajankohdalle. Joten on meitä sentään muutama tällä paikalla ja avustaa. Kiitokset läsnäolosta. No kuusi, kuusi varsinaista jäsentä on paikalla. Liettua, Latvia, Malta, Ruotsi ja Viro ovat ne kielet, joihin ei tulkata Kroatia olisi tarjolla, mutta kroatialainen edustaja ei valitettavasti vielä ole paikalla. Niin, esityslistaan liittyen onko mitään huomautettavaa? Eipä näytä olevan. Kollega Fontana ei valitettavasti pääse aamupäivällä paikalla ja hän pyysi, että hänen asiansa käsitellään iltapäivällä. No mennäänpäs esityslistan kohtaan kolme ja neljä. Nämä ovat Horisontti 2020 puiteohjelmaan liittyvät kysymykset. Ja valmistelijanamme toimii Emami Clarkin. Hän ei ole iltapäivällä paikalla. Hän pääsee kuningattaren pakeille. Terveiset kuningattarelle vaan meidän puolesta. Emma, olepa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Näiden molempien mietintöjen esittelijä, jotka koskevat Horisontti 2020 ja jotka ovat ITRE-valiokunnasta, niin käsittelen ne nyt yhdessä. Tässä Horisontti 2020 ohjelmassa on tarkoitus tuoda yhteen kaikki tutkimusta ja onnelta koskevat rahoitustoimet saman ohjelmaan. Ja tämä ohjelmahan keskittyy kolmeen painopistealueeseen huipputason tieteisen teollisuuden johtoaseman ja yhteiskunnan haasteisiin. Ja pidän oikein hyvänä sitä, että keskitytään tieteen huippuosaamiseen. Se on tärkeä kriteeri. Ja se on tietysti hyvän tutkimuksen kulmakivi ja hyvä, että se on rahoituksen mm, päätösten taustalla. Ja pidän hyvänä myöskin Horisontti 2020 budjettia. Tämä on osa EU-budjettia, joka tuo lisäarvoa. Ja sitä pitää siis tukea ja vaikka tämä nyt ehkä yllättää, niin, en, niin tietenkin kannatan budjetin nostamista tälle tärkeälle ohjelmalle. Mutta tässä budjetissa pitäisi kuitenkin uudelleen kohdata tätä budjettiprioriteetteja. En kannata sitä, että kolme miljardia pistetään EUn innovaatiot ja teknologiainstituutille. EITn lisäarvoa pitää arvioida ensin Eh, niin, että tälle eh, rahalle todellakin saadaan enemmän lisäarvoa kuin eh, jos ne käytettäisiin Horisontti 2020 ohjelmassa. Ja siksi ehdotan, että budjettia vähennetään yhteen miljardiin ja sitten loput käytetään Horisontti 2020 ohjelmin kautta. Ja sitten käytetään myöskin tiettyihin erityisiin tavoitteisiin, jotka minä olen maininnut. Ensinnäkin tutkimus Euroopan kulttuuriperinnöstä se olet aikaisemmissa ohjelmissa mukana, mutta nyt ei ole mitenkään erityisesti mainittuna komission ehdotuksessa. Ja mm, valiokunnan mielestä tämä olisi erityisen tärkeää, että se olisi mukana, siksi kannatamme, että asetuksessa mainitaan tämä kulttuuriperintöhanke. Sitten uudet ö, toimivaltuudet urheilussa. Haluaisimme, että tutkittaisiin urheilun mahdollisuuksia parantaa kansanterveyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallistumista. Ja lisäksi haluaisin edelleen vahvistaa naisten asemaa tiede- ja teknologian maailmassa ja sitä, miten tutkimus voi olla mukana uusien tuotteiden kehittämisessä ja pk-yritysten innovoinnissa. Ja sitten rahoituksen saatavuuden kannalta täytyy huomioida se, että rahoituksen saatavuuden on oltava helpompaa ja yksinkertaisempaa. Ja horisontti 2020 täytyy olla myöskin yhteensopivaa Erasmus-ohjelman kanssa. Olen kiinnostunut kuulemaan varjoesittelijöiden ja muiden valiokunnan jäsenten näkemykset, jotka ovat jo ollenkin minun yhteydessä ja myöskin tukevat tätä tämänpäiväistä lausuntoa. Thank you very much. Mr. Paljon kiitoksia ja seuraavana edustaja Valku. Eh, kiitoksia. Pieni lisäys. McLaughlinin työstä on keskusteltu sihteeristön kanssa, mutta haluaisin pyytää, että hän vähän kävisi uudelleen läpi lausuntoaan liittyen Euroopan teknologiainstituuttiin ja sen budjetin sopistamiseen. Jos kaksi miljardia poistetaan tästä budjetista, niin silloin sen toiminta olisi mahdotonta. Eli meidän pitäisi vähän uudelleen miettiä näitä kolmea miljardia, mutta varmaankaan ainakaan teknologiainstituutin budjetti ei tulisi supistaa, eli tästä pitää keskustella vielä enemmän. Danke. Kiitos. Hannu Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä hyvin lyhyesti tässä muutama huomio. En tiedä, että tässä voisin paljon tuoda lisäarvoa tähän keskusteluun. Ehkä määrällisesti tai sanallisesti vain. Ja sen vuoksi totean näin pääpiirteissä, että olen erittäin tyytyväinen tähän Emman esitykseen ja minun mielestä nämä painopistealueet, mihin pitäisi kohdata nyt uusia resursseja tai kohdentaa resursseja, ovat erittäin hyviä. Erityisesti minua lämmittää tämä ajatus siitä, että tämä urheilu, mikä on ollut tämän valiokunnankin yksi, yksi voisiko sanoa lempilapsi, niin, niin että sen kohdalla, että tutkimusulottuvuutta, kansanterveysulottuvuutta niin kuin tuota, syvennettäisiin ja samalla myöskin katsottaisiin urheiluvaikutuksia tähän sosiaaliseen todellisuuteen ja, ja tämän näen hyvänä. Ja tietysti myöskin nämä ähm, tasa-arvoon liittyvät kysymykset vaativat edelleen toimia, koska siinä me laahamme vielä Euroopan unionissa perässä Eh, joidenkin maiden osalta. Tuohon budjettileikkaukseen haluaisin todeta, että, että minusta oikea painopistealue on, jos, jos leikataan, niin nimenomaan tuo teknologian instituutti johtuen siitä, että me tiedämme sen, että tuo teknologian instituutin pitäisi enemmän olla verkosto kuin, kuin mikään rakennus tai niin, niin kuin se tulee olemaankin, mutta enemmän verkosto ja sitä kautta ehkä on parempi ohjata sitä teknologian instituuttia tämmöisenä löyhänä verkostona jo olemassa olevien yliopistojen ja instituuttien tutkimustyön varaan, ja, ja tässä suhteessa ehkä se painopiste on ihan oikea. Haluan kuitenkin näin lyhyesti todeta, että olen erittäin tyytyväinen ja jotakin pieniä muutosesityksiä myös osalta me olemme tänne esittäneet ja tehneet, ja uskomme, että, että niin raportoija kuin sitten lopulta valiokuntakin tulee ottamaan ne huomioon. Kiitoksia. Dank. Paljon kiitoksia. Niin, olen samaa mieltä kollega Takkulan kanssa tästä urheilusta. Elintapa, tekijät, ryyppääminen, kännääminen ja niin poispäin ja hampurilaisten mät käyttäminen, pikaruokaa ravintoloissa, aterioiminen, niin, niin se on vakava asia, vaikka se kuulostaa ehkä hassulta, mutta ehkä meidän pitäisi löytää joku toinen sana. Lifestyle englanniksi on hiukan toisenlainen, mutta kyse on negatiivisesta asiasta. Ehkäpä meidän tulisi pohtia sitä, että tulisiko meidän muotoilla asia eri tavalla. Ehkäpä englanniksi se kuulostaa paremmalta, mutta ainakin tämä saksankielinen termi on aivan karmea. Ja kollega Baku on aivan oikeassa sanoissaan, että EIT-instituutti, sen työt ovat lähteneet käyntiin, se on tehnyt erinomaista työtä ja tätä verkostoa ollaan laajentamassa ja työtä kohdentamassa. Ja juuri tälläkin saralla pk-yritysten rooli on keskeinen mitä tulee tähän tiukkaan ehdotukseen, eli leikkaukseen, siis kolmesta, niin hetkinen, mikä tämä suuruusluokka olikaan? Siis kolmesta yhteen miljoonaan, sitä nyt ei kukaan voi vaatia, sehän koko instituutti romahtaa siihen. Konsultaatiot ovat osoittaneet, että instituutio toimii vaatimusten mukaisesti – varsinkin alkuvaiheen jälkeen se on kyennyt tekemään erinomaista työtä, joten mielestäni meidän ei tulisi tällä saralla olla näin tiukkoja vaatimustemme osalta niin kuin Emma on. Me tulemme varmaankin vaatimaan tarkistukset tähän liittyen. Leikkaukset okei, okay, mutta ei välttämättä nyt ihan näin viikatteella. Siinäpä ihan lyhyesti minä nyt en ole tässä varjoesittelijä enkä muutenkaan ollut mukana, mutta voin sanoa, että olen muilta osin kollegamme Clarkin kanssa samoilla linjoilla. Onko muita kommentteja? Komission edustaja, olkapas hyvä. Thank you very much indeed for the opportunity. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla tänne. Esittelijä on tässä viitannut siihen, kuinka tärkeää on huipputason tiede. Se on tietysti perusperiaate, jonka pohjalta tätä on viety eteenpäin ja mehän haluamme vahvistaa nimenomaan tätä osiota ja osoittaa selkeästi, että puiteohjelmassa halutaan tukea huippuosaamista Euroopassa, kaikkein parhaita tutkimustiimejä Euroopassa. Tietysti hyvä myöskin kommentti budjetin lisäämisestä tai ehdotus. Budjetti sinänsä on aika kunnianhimoinen, ja tähän on vielä haluttu lisäystä. No sitten muista kohdista. Aikaisemmin olen jo maininnut, että kulttuuriperintö on jo katettu tässä ehdotuksessa. Tiedän, että hyvin yksityiskohtaisesti on keskustelua tästä, kun olemme yhteydessä neuvoston puoleen. Ja olen kuullut keskusteluista elintapatekijöistä – ja liikunnasta. Ja demografiset muutokset ja hyvinvoittohaasteet ovat jo osittain ottaneet huomioon nämä seikat, mutta tietysti tämä voidaan vielä yhdistää liikuntaan ja se on ihan mielenkiintoinen ajatus. No sitten tietenkin otatte, että kommentoin tätä budjetin ehdotettua leikkausta teknologian instituutin osalta – No, tähän lukemaan ei päästy mitenkään helposti. Tämän ehdotuksen valmistelu oli hyvin yksityiskohtaista ja laajaa työtä. Siinä olivat mukana kaikki eri sidosryhmät. Ja hyvin paljon tälle on tukea. Tiedän, että kollegani koulutuksen pääosastosta, jos teille sopii, niin haluaisin myöskin hiukan puhua tästä asiasta. Thank you very much. Good morning. Um, yeah. Kiitoksia ja huomenta. Niin tosiaan haluaisin vain jotain lisätä vielä. Kiitokset tästä keskusteltavasta lausunnosta. EIT tosiaan lähtee liikkeelle olemassa olevasta osaamisesta ja se on mukana Horisontti 2020 ohjelmassa. Ja varmasti voidaan saavuttaa mm, täydentävyyttä ja synergioita haasteiden edessä koska EITn osa ja yhteisöt ovat mukana näiden haasteiden toteuttamisessa budjetista, niin voin olla täysin samaa mieltä siitä, että jos tänään niin huomattavasti vähennetään, niin sitten EIT ei saa vipuvaikutusta aikaan, eikä saa sitä kriittistä massaa liikkeelle, joka tuota tarvitaan, jotta päästään tavoitteisiin. Ja ehkä pitäisi vielä mainita se, että me kaikki tiedämme, että EIT, EIT ei ole ollut toiminnassa vielä kauaa, ei, mutta ensimmäisten arvioiden jälkeen kuitenkin tulokset ovat ihan lupavia. Ja tämä on yksi syy sille, että minkä takia olemme ottaneet nyt ö, aika tiukat ehdot sille, että ö, rahoitus annetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osio ensinnä ja sitten toinen osa budjettia vasta sen jälkeen, jos on saatu puolivälin tarkistuksesta hyvät tulokset. Eli tämäkin on aika hyvä turvalauseke sille, että EIT jatkaa hyvällä tiellä. Jos ei, niin sitten tarvitaan lisätyötä, mutta ö, tämä budjetin antaminen kahdessa köntässä niin varmasti ajaa juuri sitä tarkoitusta, josta puhuitte. Ich hoffe, das steht auch im äh, Binden. Toivottavasti tämä löytyy myöskin sitovasta tekstistä, eikä tämä ole mitään pelkkää sanahelinää. Edustaja Boris, olkaa hyvä. Chciałbym wesprzeć e, głosy moich kolegów i koleżanek. Jeżeli Instytut Fak... Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa kollegoille, että jos haluamme, että instituutti on todella innovatiivinen, jos sen tarkoituksena on edistää innovatiivisia hankkeita Horisontti 2020 ohjelmassa. Ja mehän tiedämme, millaisia haasteita tähän ohjelmaan liittyy. Jos haluamme, että instituutti toimii, se tarvitsee varoja, ja minä tunnen tämän instituutin erittäin hyvin. Sen piti sijoittua kotikaupunkiini Wroclawiin. Instituutti ehdottomasti tarvitsee budjettia, joka oli alkuperäisessä versiossa. Nyt kun ajattelemme Horisontti 2020-ohjelmaa, tietysti haluaisimme rahoittaa niitä tavoitteita, joita meillä on sosiaali- ja taidealalla. Ja se on nyt mahdollista. Aikaisemmin se ei ollut mahdollista, mutta nyt voidaan tehdä hyvin paljon, jotta voimme tukea sovellettuja sosiaalitieteitä. Ja se sinänsä olisi jo innovaatio, ja se koskee koulutusta ja monia muita aloja. neuvoston ehdotuksissa on vain viitattu yhteiskuntatieteisiin ja taiteisiin, mutta niistä ei ole puhuttu sen enempää. Ehkä me omassa asiakirjassamme voisimme sitten kirjata sen, mitä me oikeastaan tarkoitamme Euroopan <clears throat> teknologian instituutilla. Eli voisitko kertoa, onko se mahdollista? Kiitos. Ich weiß nicht, ob die Kommission... Äh, niin, en tiedä, voiko komissio vastata tähän nimenomaiseen kysymykseen. Komissio. Uh, can we reflect on this and um, maybe... Voimmeko jäädä vähän miettimään tätä ja palaamme asiaan? Eh, eh, toki, toki. Niin, kollega McClarkin Tarkistus kuusi. Toivottavasti ette sano siinä, että pitäisi olla yhteen toimiva Erasmus kaikille ohjelman kanssa, vaan pitäisi olla, niin siis me emme halua, että tämä nimi on jo lukkoon lyöty, koska me lähdemme siitä olettamuksesta, että se on väärä termi. Ehkä te olette eri mieltä, mutta ehkäpä voisitte itsekin päättää, että laitetaan tähän vain, että koulutusohjelmat eikä mitään muuta. Mutta jos ette sitä itse laita, niin me voimme myöskin tarkistuksen tähän liittyen esittää. Ja komissio, milloinkahan te voisitte vastata tähän kysymykseen, jonka edustaja Boris esitti? Miten vastaatte? Kirjallisesti? Niin, kollega Boris, me saamme kirjallisen vastauksen komissiolta. Ja nyt vielä Emma, olepa hyvä. Your comments on. Kiitoksia. Nämä kommentit on pantu merkille ja kiitos kaikille kollegoille kommenteista. Ja se, mitä Haako sanoi Unkarista, tästä EITstä. Siis voin taata, että budjetti tällä hetkellä on 309 miljoonaa ja oli ehdotettu, että se nostettaisiin kolme miljardiin. Eli minun ehdotukseni yksi miljardi on vielä valtava lisäys EITlle. Ja kuten kuulimme tai emme kuulleet, näistä asioista, joista olemme nyt puhuneet, niin tämän uusi instituutti, me emme välttämättä ihan tiedä vielä, kuinka tehokkaasti se pystyy toimimaan. Kolme miljardin budjetti on aivan valtava. Eli jos katsotaan nyt eurooppalaista lisäarvoa, niin täytyy katsoa näitä tarkistuksia. Eli tämä budjetin lisäys on edelleen valtava. Täytyy nyt vain katsoa, mistä kolme miljardia voitaisiin saada, saada tähän. No sitten muissa asioissa kiitoksia tuesta esimerkiksi liikunnalle ja sitten elintapa, miten sitä tulkitaan – me yritämme saada tähän mukaan nämä pilarit, jotka ovat jo mukana horisonttibudjetista, ja ne liittyvät yhteiskunnan haasteisiin, ja yksi haasteista liittyy nimelleen siihen, miten voimme mukauttaa elintapaamme. Eli se yritetään saada mukaan, koska kaikkein vaikeinta valiokunnassa oli saada omiamme ajatuksia, omia ajatuksiamme mukaan asiasta vastaavassa valiokunnassa, ja hyvin usein ikä, ikävä kyllä meidän ajatuksemme sitten vain jätetään sivuun. Eli meidän täytyy taistella raivokkaasti näiden asioiden puolesta ja oli hyvä kuulla komissiosta, että tästä asiasta keskustellaan yksityiskohtaisesti kulttuuriperinnöstä. Ja toivottavasti olette samaa mieltä siitä, että erityismaininta on tehtävä kulttuuriperinnöstä. Ja tästä syystä meidän on varmistettava, että me olemme miettineet, mistä näitä varoja voitaisiin saada. Ja nehän saataisiin näistä säästöistä, joita olen ehdottanut näistä sopist- ehdotetuista supistuksista. Mutta kiitoksia ja otan kommenttinne huomioon. Gut. <clears throat> Dann vielen Dank, der Herr. Hyvä, kiitoksia. Ja kollega Baku vielä kerran, niin esityslistalla ei ole hirveästi asiaa, kun väkeäkään ei ole hirveästi paikalla, joten annetaanpa vielä yksi ylimääräinen puheenvuoro. Äh, csak egy mondat akkor, hogy rövid legyek. Valóban ez... Paljon kiitoksia. Ihan yhdellä lausella vain. Tässä on kyse taas tällaisesta lasku, laskukaava-asiasta, enkä nyt ota kantaa siihen, että tuoko tässä lisäarvoa vai ei. Ö, siis näiden kaikkien lukujen taustalla on kuitenkin erityiset ohjelmat, ja ö, tässä on tosiaan tehty laskelmia näistä ohjelmista, mitä ne maksavat. Enkä halua tässä käynnistää mitään poliittista keskustelua, vaan toivoisin, että asiasta löytyy kompromissi. Das werden wir tun im Laufe der Debatte. Yritetään päästä siihen, niin komissio on aika lailla pidättyväinen. Sehän sanoi, että maksu suoritetaan kahdessa erässä, joten komissiokaan ei ole aivan varma, että se, mitä tähän on budjetoitu, niin käytettäisiin. Niin herää kysymys, että miksi näin paljon rahaa pistetään tähän pottiin, jos komissio ei itsekään usko potin käyttöön. No, siihen voidaan vielä palata, mutta uskoakseni tämä keskustelu on jo avannut ajatusten vaihdon tähän suuntaan. Ehkäpä voimme kollegamme Clarkinin ja muiden ryhmien edustajien kanssa vielä tätäkin asiaa käsitellä. No niin, keskustelu aiheesta päättyy tähän. Tarkistukset jätettävä 7. kesäkuuta mennessä. Emma vielä kerran. Niin tämä aikataulu vielä. Varjoesittelyiden kokous Eli määräaikatarkistettamiselle 7. kesäkuuta, valiokuntaäänestys 10. heinäkuuta aamupäivällä. Aber der 7. Juni ist bald, nicht? Niin, 7.6. on jo ensi viikolla, joten kiirettä pitää. Meidän täytyy varmistaa, että tärkeät tarkistukset ovat siihen mennessä pöydällä. Eli 7.6. kello 12. No niin, tämä riittää. Tästä kiitokset Emalle. Ja näin pääsemme esityslistan kohtaan viisi. Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin muuttaminen. Sabine Verheyen, olepa hyvä. Ja, so schlimm ist es nicht, wie es klingt. Es geht im Ende kuulostaa pahemmalta kuin miltä se vaikuttaa. Kyse on vuoden 2003 direktiivin muuttamisesta, eli kyse on siitä, miten julkisen sektorin halussa olevia tietoja voidaan uudelleen käyttää. Komission ehdotuksen Ajatuksena on se, että suurella yleisöllä on oikeus tietoon, koska julkisin varoin näitä tietoja on kerätty. Komissio pitää tätä yleishyvänä, eli kaikkien omi, omaisuutena ja näin myöskin kansalaisilla pitäisi olla oikeus käyttää näitä tietoja, että saada käyttöönsä. Komission mielestä tässä on melkoinen potentiaali olemassa siis tietojen uudelleen ja jälleen käytön osalta. Erityisesti tästä olisi hyötyä, jos voitaisiin soveltamisalaa laajentaa. Ja minun mielestäni olisi hyvä, että näitä julkisia tietoja, kulttuurillista tietoa voidaan jatkossakin käyttää laajasti hyväksi. Ja kulttuurillinen perintö olisi täten myöskin helpommin käytettävissä ja siksi olisikin hyvä, että soveltamisala kattaisi myöskin muun muassa kirjastot ja yliopiston kirjastot. Mutta kun katsotaan direktiiviehdotusta, niin kyllä se kaipaa tarkennusta. Olen käynyt komission kanssa keskustelua tästä asiasta ja ei tämä aivan kiistaton asia ole, mutta jos halutaan selventää asioita, niin kyllä se pitäisi myöskin muotoilla selkeää sanaisesti tähän tekstiin, koska se vaikuttaa myöskin tähän budjettikysymykseen ja jos huonosti menee, niin myöskin tähän julkisen ja kulttuurillisen sektorin digitalisointiprojektiin ja uudelleenrahoitusjärjestelmän, jota komissio on tässä ehdottaa. Omassa tekstissäni olen ottanut esille viisi painopistealuetta. Ensinnäkin puhun siitä, että päätös siitä, mitkä tiedot julkistetaan, niin tämän päätöksen tekee julkinen sektori, eli lainsäätäjä tästä päättää. Näin sen pitäisi mennä. Eli kansallisella tasolla tämä asia päätetään. Ja sitten pitäisi olla mahdollista toimia niin, ettei kaikkia asiakirjoja välttämättä julkistettaisiinkaan, sillä kun puhutaan muun muassa raakamateriaalista, niin niitä ei ole vielä tarkastettu, joten niitä tietoja ehkä vielä käsitellään ja jos julkinen sektori joutuisi julkaisemaan kaikki asiakirjat ja tiedot, niin minun mielestäni silloin mentäisiin jo hiukan liian pitkälle ja se voisi olla aika lailla riskaapelia. Ja sitten yhteen toimivuus, kysymys. Me tarvitsemme selkeitä muotoiluja. Jos me sanomme, että julkiset äh, tahot eivät olisi velvoitettuja julkaisemaan kaikkia tietoja, niin silloin ei tarvitsisi myöskään kaikkia tietoja digitalisoida, sillä täällä sanotaan, että kaikki digitaalisessa muodossa olevat tiedot pitäisi myöskin julkistaa tai antaa kuluttajille käyttöön. Ongelmana on se, että jos katsotaan näitä kaikkia julkisia arkistoja, ne pitäisi digitalisointeja ja sitä kautta syntyisi velvoitteita julkaisemisen suhteen, niin se olisi rahallisesti melkoinen haaste, vaikkakaan emme tiedä, että olisiko kukaan näitä tietoja käyttämässä tai halukas niihin tutustumaan. Ja sitten vielä tämä teknologian neutraalius me emme voi suoraan sanoa, että mitä teknologiaa olisi tässä vaiheessa käytettävä. Eli meidän pitäisi sanoa, että käytettäisiin normaaleja tiedostomuotoja. Sitten tämä todistustaakan käänteisyys ja riippumattoman tahon perustaminen, niin tämä riippumaton virasto, minun mielestäni tämä on ristiriidassa sen ajattelun kanssa, että nyt säästettäisiin ja pyrittäisiin vähentämään uusien tahojen ja virastojen perustaminen. Minun mielestäni tämä ei ole tarpeen. Ehkäpä meidän tulisi ensin katsoa, mikä on kansallisella tasolla tarjolla oleva järjestelmä ja yrittää siihen olemassa olevaan järjestelmään rakentaa tämä taho. Ja kansallisella tasolla voidaan itse sitten päättää, millä tavalla direktiivin täytäntöönpanoa valvotaan. Mitä tulee sitten julkishallintoon, Eli tämä todistustaakan käänteisyys, se johtaisi kyllä melkoiseen työtaakkaan ja tästäpä syystä tämä ehdotus ei ole hyvä ehdotus. Me tiedämme, että ongelmia saattaa ilmetä, mutta ne voidaan ratkaista toisinkin. Eli välttämättä ei tarvita tällaista todistusvelvollisuuden käänteisyyttä. Ja varsinkin kun puhutaan näistä kustannuksista, eli aina pitäisi ilmoittaa, että asiat on hoidettu jollakin tietyllä tavalla, niin täytyy sanoa, että jos jollakin on jotain kriittistä ilmoitettavana, niin ehkä hän voisi itse sitten ilmoittaa, että missä se ongelma on ollut, koska jos tässä käänteisyyttä vaalittaisiin periaatteena, niin silloin tämä saattaisi johtaa paisuviin kustannuksiin. Ja sitten mitä tulee näihin äh, maksukysymyksiin ja kustannuksiin, ja silloin kun puhutaan tietojen kaupallisista uudelleenkäytöstä, niin minun mielestäni meidän pitäisi varmistaa, että julkisella sektorilla olisi mahdollisuus kerätä äh, riittävästi varoja, jotta nämä syntyvät kustannukset voidaan kattaa ja varmistaa, että julkisen sektorin toimilla voidaan taata myöskin riittävän laadukkaiden tietojen tarjoaminen. Ja tämä siirtyminen digitaaliseen koneen luettavaan muotoon johtaa suuriin kustannuksiin ainakin julkisella sektorilla, ainakin museoissa ja arkistoissa ja mahdollisesti syntyvät kustannukset, niin ne pitäisi jollakin tavalla kerätä äh, maksujen muodossa. Ja mitä tulee sitten museoihin, arkistoihin ja yliopistokirjastoihin ja kirjastoihin, niin ne joutuvat usein itse rahoittamaan tällaisen toiminnan, ja mikäli kustannuksia tai maksuja ei voida kerätä, niin silloin syntyisi melkoinen budjettivaje, ja tämä haittaisi myöskin, ei ainoastaan kansallista, vaan myöskin alueellista tasoa, koska alueellisella tasolla myöskin ollaan vastuussa kirjastojen toiminnan rahoittamisesta, joten meillä pitäisi olla mahdollisuus maksujen kautta varmistaa tällaisen muun muassa digitalisoinnin rahoittaminen. Sitten viitos painopistealue kulttuurisektorin kannalta. Tämä poissulkeva järjestelmä on erittäin tärkeä, sillä me tiedämme, että useinhan käy niin, että me teemme sopimuksen, yhteistyösopimuksen yksityisen sektorin edustajien kanssa, ja yksityinen sektori vastaa osittain sitten tästä digitalisoinnista, ja sillä on sitten myöskin ä, tietty tietty määräaikana asti oikeus markkinoida näitä digitalisoituja tietoja. Minun mielestäni tällainen mahdollisuus pitäisi jatkossakin olla olemassa, sillä me tiedämme, että digitalisointiprosesseja voidaan nopeuttaa, mutta silti olen sitä mieltä, mieltä, että tämä määräaika umpeutuisi seitsemän vuoden jälkeen. Minun mielestäni seitsemässä vuodessa tällainen uudelleen rahoitus on mahdollinen ja sen jälkeen nämä tiedot pitäisi olla kaikkien saatavilla ja sen seitsemän vuoden jälkeen ei pitäisi olla yksityisen sektorin edustajilla enää oikeutta vaatia näiden tietojen julkistamisessa tiettyjä, sanotaanko rojalteja itselleen. Ja Tietääkseni tämä ehdotus on nyt tarjolla kaikilla työkielillä. Vähän kiirettä oli, kun pyhäpäivätkin olivat tässä alle No 7. kesäkuuta mennessä tarkistukset on jätettävä ja 4. kesäkuuta illalla pitäisi järjestää vielä valmisteleva kokous, mutta tulen olemaan yhteydessä varjoesittelijöihin. Katsotaan, sopiiko tämä aika ja sitten äänestys 10. heinäkuuta ja vastuuvaliokunta ITRE-valiokunta äänestää 24. syyskuuta. Kiitoksia. Kiitoksia. Hankalaakin hankalampi aihealue. Onneksi minun ei tarvitse hoitaa sitä kuntoon. Kiitokset sinulle Sabine, että sinä vastaat tästä. Sitten kollega Kama Ivat, hänkin vastaa tämän tyyppisistä asioista, joten olkapa hyvä. Äh. Kiitokset äh, tästä ja kiitokset myös valmistelijalle siitä, että otitte tämän työn vastaan. Niin ei minulla oikeastaan ole tähän hirveästi lisättävää. Periaatteessa ihan hyvä, että todennäköisesti yhdessä toteamme sen, että ei tarvita mitään ultra megaa virastoa EU-hun, vaan hoitelemaan näitä asioita, vaan e- jäsenvaltiot voivat hoitaa tämän. Tätä varten on varmasti olemassa jo rakenteet jäsenvaltiossa, jotka pystyvät sitten ihan ongelmitta hoitamaan nämä tehtävät. Ja eikä tosiaan tarvita mitään uusia eurooppalaisia viranomaisia sääntelemään näitä kysymyksiä. Ja sitten on myöskin todettu selkeästi se, että direktiiviä ei sovelleta mm, valtion mm, tällaisen julkisen radioon, koska siinä on kyse ihan eri alasta, kun niiden arkistoista puhutaan. Mm, eikä tällä direktiivillä pidä siis tosiaan säätää niistä. Ja mitä tulee sitten maksurakenteisiin, mitä niistä olet todennut, niin varmasti kaikkien julkisten sektoreiden kannalta tämä on ihan välttämätön pakko, kun taloustilanne mikä on, että ainakin kustannukset voidaan kattaa. Ainakin siis täytyy selkeästi todeta se, että kustannusten kattamiseksi voidaan periä maksuja. Ja siinäkin mielessä direktiivi ihan selkeästi määrittelee sen, että mitä voidaan tehdä ja mitä taas ei. Ja mitä tulee valvontaan, niin tätä täytyy varmasti vielä vähän miettiä, että onko tämä sinun esittämäsi ajatus hyvä. Mutta minä sain tosiaan tämän käännöksen vasta tänä aamuna, niin että en ole ihan yksityiskohdissa siihen vielä tutustunut, mutta varmasti se, mitä olet esittänyt, on aivan hyvää lähtökohta jatkokeskusteluille. Ja varmasti tulemme tästä löytämään yhteisymmärryksen ja saamme sitten ihan hyvän lausunnon ITRA-valiokunnalle. Kiitos. Sabine, yksi kysymys. Tämä mammutti virasto, jota sinä et kaipaa, niin missä se mainitaan? Täällä vain sanotaan ylimalkaisesti, jotta unionin tasolla tämä asia voidaan hoitaa, niin täytyy varmistaa riippumattomien virastojen välinen koordinointi. Täällä ei puhuta mistään mammuttivirastosta. Voisihan se löytyä täältä, sillä joka paikassahan niistä puhutaan. Kyllähän me tiedämme oikein hyvin, että näitä virastoja riittää ihan omiin tarpeihin, mutta en tiedä, mistä se löytyy vai tulkitseeko asian väärin. Mammutbehörde steht sicherlich nicht drin, aber es steht halt... Niin, mammuttivirasto sanana ei löydy täältä, mutta täällä sanotaan, että tällainen virasto olisi perustettava, ja siitähän minä puhunkin, että pitäisi selkeästi sanoa, ettei uutta viranomaistahoa perusteta, vaan olemassa olevia rakenteita käytetään, mikäli niitä on jo olemassa. Missä tämä mainitaan? Siis kohdassa 14 ei ainakaan tätä sanota. Für eine ordnungsgemäße Umsetzung Einige... Jotta direktiivin tiettyjen määräysten täytäntöönpano voitaisiin hoitaa, niin se edellyttää riippumattomien julkisten sektorien viranomaisten tehokasta koordinointia. Eli täällä puhutaan riippumattomista viranomaisista ja niiden töiden koordinoinnista. Niin tarkoituksena ei ole perustaa eurooppalainen virasto. Minä halusin oikeastaan vain tarkentaa tilannetta siten, että asia voidaan hoitaa nykyisiä resursseja käyttäen ja jäsenvaltiot voivat päättää, miten asia hoidetaan. Nykyisilläänkin on tällaisia virastoja olemassa ja niitä voitaisiin käyttää, eikä lähteä perustamaan taas uutta. Kuten sanoin, olen keskustellut pitkään myöskin komission edustajien kanssa. Kyse on tarkennuksista. Komissio ei välttämättä edes haluakaan mitään tällaista uutta perustaa, mutta meidän täytyy vain varmistaa, ettei kansallisella tasolla lähdetä tulkitsemaan tekstiä väärin ja luulla, että uudis, uusi viranomaistaho pitäisi perustaa. Niin, yrität siis välttää väärinkäsitysten syntymisen tai tulkita ongelmien ilmaantumisen. No, minä en löytänyt tätä ongelmallista kohtaa, mutta hyvä, että sinä jo näin ennakkoon yrität välttää turhia ongelmia. Komissio, edustaja, komission edustaja paikalla ei näytä olevan. No, mikäs siinä? Ei auta. No, kyllä se homma hoituu sitten myös ilman komissiotakin. Kertokaapas kollegoille terveiset. Täällä olisi teitä kaivattu, mutta päätetään keskustelu sitten tähän. No, mutta sitä ennen vielä kollega rabatu. Yksi kysymys, eli mikä on tämän päätöslauselman vaikutusala? Koskeeko se myöskin julkisia kansalaisten henkilötietoja vai ei? Koska se on aika merkittävä kysymys. Also die Richtlinie äh, sagt überhaupt Eh, direktissä ei sanota mitään, että mitkä tiedot pitää julkaista, vaan sanotaan siitä, että missä muodossa nämä julkiset tiedot pitää asettaa saataville. Eh, periaatteessa joka jäsenvaltiossa on omat lainsäädäntönsä sitten eh, tai sitten koostettua ja se lainsäädäntö vuodelta 2003 edellisen direktiivin jäljiltä siitä, että mitä ja minkä tietoa pitää julkaista sitten tietosuojakysymykset ja per, henkilöitä koskevat tiedot, niin niitä ei tietenkään saa julkaista esimerkiksi väestörekisteristä, vaan sanotaan, että ne tiedot, jotka pitää joka tapauksessa asettaa saataville, niin ne pitää sitten myös digitaalisessa muodossa asettaa saataville ja naisten firmat, yksityiset henkilöt voivat kehittää edelleen uusia palveluita. Eli jos esimerkiksi ajatellaan kiinteistörekisterejä, niin sitten esimerkiksi näitä, näihin, näitä, näiden jatkokäyttöä varten voidaan kehittää erilaisia palveluja. Ja tästä saadaan sitten lisäarvoa ja komission laskeskelut, että näiden palveluiden kautta voidaan saada sitten useita miljardeja lisätuloja. Ja henkilöitä koskevat tiedot siis kuuluvat tietosuojasäännösten piiriin. Eli tietosuojaan ei kajota, vaan kyse on julkisin varoin jo kertaalleen luotujen tiedostojen ja niistä löytyvien tietojen uudelleen käytöstä niin tarkistukset jätettävä 11. kesäkuuta mennessä, puoleen päivään mennessä siis. Ja äänestys heinäkuussa. Näin pääsemme seuraavaan asiaan. Valmistelijana Ema, aiheena kertomus jälleen myyntikorvausoikeutta koskevan direktiivin soveltaminen. Ema, ole hyvä. Um, this report... Kiitoksia. Tässä mietinnössä katsotaan jälleenmyyntioikeuksia ja sitä mitä se vaikuttaa Eurooppaan sisämarkkinoihin. Ja monilla tavoilla direktiivi on ollut menestys. Sen avulla artistit, taiteilijat ovat saaneet osan jälleenmyyntituloista ja he myöskin vaikuttavat kulttuuriin. Ja kumpikin tekijä on tietysti keskeisen tärkeä. Kun ajatellaan taiteilijoiden, elävien taiteilijoiden osuutta maailmanmarkkinoilla, niin eurooppalaisten taiteilijoiden osuus on vähentynyt. Monet taiteilijat ovat siirtyneet maihin, joissa tällaisia järjestelyitä ei ole. Ja tämä johtuu siitä, että EU:ssa on kaupallinen haitta niihin suht- nähden, jotka ovat kolmansissa maissa, ja taakka on erityisen raskas pienille huutokaupoille. Ja siksi on tärkeää, että komissio on aktiivisempi ja kannustaa kolmansia maita ottamaan käyttöön jälleenmyynti poistettiin korvausoikeudet, ja mielestäni riittävästi ei ole tehty tällaisten globaalien sääntöjen laatimiseksi. Olen huolissani myöskin siitä, miten näitä oikeuksia laajennetaan myöskin kuuleisiin taiteilijoihin. Ja esimerkiksi se, että täytyy jäljittää taiteilijoiden teoksia. Se voi olla hyvin suuri taakka pienille toimijoille ja komission pitäisi tehdä vaikutusten arviointi taidemarkkinoista ja jälleenmyyntikorvausoikeuksista. Me haluamme, että markkinat ovat terveitä Euroopassa, jotka jatkavat luovua työtään ja vaikutusten arviointi olisi tässä suhteessa erittäin tärkeä. Mutta nyt haluaisin kuulla teidän kantojanne tästä lausunnosta. Ich sehe momentan niemand kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa, mutta muistaakseni joskus tapasin henkilöt, jotka kertoivat minulle tästä suuresta ongelmasta. Eli että näitä toimenpiteitä sovelletaan vain ainoastaan EU-ssa eikä muualla. Ja tästäpä syystä nämä markkinat ovat siirtyneet Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja muualle. Ja näin menetämme tätä lisäarvoja. Tästäpä syystä onkin hyvä, että asiaa tuli nyt nostettua esille. Emma on jurivaliokuntaan yhteydessä, sillä tiedän, että jurivaliokunnan puheenjohtaja edustaja Leene keskusteli minun kanssa näiden kyseisten henkilöiden kanssa, jotka valittivat juuri sitä, että heillä ei ole juurikaan toimintaedellytyksiä olemassa, erityisesti pienten äh, pienten toimijoiden osalta tilanne erittäin hankala, joten on hyvä, jos tällä valitulla tiellä voisimme nyt jatkaa. Onko muita kommentteja tähän aiheeseen liittyen? Marko, olepas hyvä. Eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Se, mistä kollega McLaren juuri puhui, voimme varmaan hiukan yhdessä syventää näitä asioita. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Kuten puheenjohtaja Back sanoi, oikeudellisten asioiden valiokunnassa on tärkeää tarkastella, millaisia asioita sen valiokunnan kollegoilla on mielessä. Erityisesti pidän hyvänä sitä, että kollega McClarkin on ehdottanut, että otettaisiin mukaan tutkimus Euroopan kulttuuriperintöön keskeisenä elementtinä. Ja kulttuurivaliokunnassa meidän pitää korostaa tätä. Ainakaan tällä hetkellä ei ole aikeissa ottaa tätä mukaan Horisontti 2020 hankkeeseen. Eli tästä olen samaa mieltä. Ja uskon, että tässä on tulevaisuudessa jotenkin paljon potentiaalia. Kiitos. Ja sitten edustaja Bago. Köszönöm a szót, elnök asszony, csatlakozom az előttem szólókhoz. Jó magam is kiegyen. Niin, olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Tämä on tasapainoinen teksti ja siinä hyvin korostetaan juuri näitä ongelmia, joita meillä on eurooppalaisilla markkinoilla. Kiinalaiset markkinat kasvavat ja kasvattavat osuuttaan maailmanmarkkinoista ja eurooppalaisten markkinoiden kustannuksella niin, että tarvitaan tosiaan yhtälaiset toimintaedellytykset ja on hyvä, että vedotaan komissioon sen puolesta, että Euroopassa pannaan nämä lait täytäntöön. Ja tällähän voi olla myöskin ihan positiivista merkitystä markkinoille – koska näin myöskin edistetään työllistymistä ja tietojen ja taitojen kartuttamista. Katson komission suuntaan. No, siellä väki vähenee. No, olisihan se ihan kiva, jos komissiolle voitaisiin välittää viestiä, että olisi hienoa, että vaikka vapaa päivä olisikin ollut, niin seuraavana päivänä on taas työpäivä ja silloin olisi hyvä olla paikalla. Voitaisiko tällainen viesti välittää komissiolle? No niin, Emma, olepa hyvä. Thank you colleagues for your comments. Um... Kiitoksia näistä kollegoista. On pettymys, että komissio nyt ei ole vastaamassa kysymyksiimme, erityisesti liittyen siihen, miten tämä vaikuttaa, miten tämä pannaan täytäntöön. Täytyy muistaa, että meillä on Euroopassa hyvät taidemarkkinat, se ei välttämättä vaikuta kulttuuriin, jota voimme säilyttää täällä, ja kulttuurin monimuotoisuuteen. Ja sen tietysti täytyy johtaa siihen, että löydämme ratkaisun, joka toimii Euroopassa ja joka ei vääristä tai työnnä meitä ulos markkinoilta. Eli jonkinlainen tasapaino tähän pitää löytää. Kiitoksia. Määräaikatarkistusyrittämiselle on nyt 6. kesäkuuta. Sitä on aikaistettu päivällä, päivällä jotta sihteeristö koordinoi kaiken ajoissa ja sitten äänestys on valiokunnassa jälleen 10. heinäkuuta aamupäivällä. Kiitos. Kiitos. No niin, tämä riittää tästä aiheesta. Seiskaakaan ei voida käsitellä, koska valmistelija ei ole jostain syystä paikalla. Muut ovat ilmoittaneet, etteivät pääse paikalle, mutta Kollega Schake, missä hän on? Ai on tulossaan. No, unohtakaa mitä sanoin. Nyt olen oikein iloinen ja sanon, että hienoa, jos kollega Schake pääsee paikalle. Aiheena digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen, siitä tulemme keskustelemaan, mutta ne, jotka eivät olleet vielä paikalla tuossa aiempana, niin toistettakoon, että kohtaa kahdeksaa ei käsitellä nyt aamupäivällä. Ja heti Saaken tekstin jälkeen käsitellään tätä koordinaattoreiden kokousasiaa, niin teillä on riittävästi aikaa käsitellä näitä rästissä olevia asioita. Niin, arvoisat avustajat, olisi hyvä, jos koordinaattorit olisivat viimeistään puolen tunnin kuluttua tällä paikalla, koska saken tekstin käsittelyyn tuskin menee sen pidempään ja voisimme siirtyä käsittelemään sitten koordinaattoreiden kokouksessa hyvinkin, hyvinkin tärkeitä kysymyksiä. Boris, olepa hyvä. E, e. Niin, käytän e, tätä tilaisuutta hyväksi nyt, kun odotellaan kollegaa paikalle, niin haluaisin vielä kaikkia pyytää paikalla siis avustajia ja meppejä on huomenna täällä parlamentin edessä. Puolan valtuuskunta järjestää tällaisen jalkapalloturnauksen 12 tiimiä on paikalla ja myöskin tulee äh, Espanjasta Real Madridin äh, edustajia paikalle ja tunnettuja puolalaisia, äh, tai ainakin yksi puolalainen jalkapalloilija, joka on pelannut Real Madridissa. Eli kyseessä on siis urheilun edistäminen ja voimme näin osoittaa, että urheilun pitää kiinnittää huomiota. Eli pyytäisin teitä olemaan paikalla puhemies Schulz, komissaari Vassilio ovat paikalla. Eli 12.15 huomenna, tervetuloa. Paljon kiitoksia. Valitettavasti en itse pääse paikalle, koska minulla on Kölnissä Yleisradion puolella vierailu tarjolla. Niin, minulle lahjoitettiin syntymäpäiväni kunniaksi tällaiseen saippua opera nimeltä Lindstraße yhden jakson esiintyminen. Kollegat keksivät näinkin omaperäisen lahjan ja keskiviikkona olen sitten kuvauksissa, jos teillä on aikaa, niin lokakuun loppupuolella ehkä mahdollisesti kenties minut näkee sitten ruudussa. No niin, eli Schulz pääsee aloittamaan matsin. Minä en sitä voi tehdä, mutta hän on varmaankin kykenevämpi siihen omaan. Mutta hetkinen, tämä ei nyt ollut poliittisesti korrekti. No, enpä sitten sitä sanonutkaan. No niin, kollega Saake, hienoa, että olette paikalla ja saatte puheenvuoron saman tien. Marake olepa hyvä. And, um, uh... Kiitoksia. Ja oli hienoa kuulla tästä syntymäpäälahjasta. Sehän on tämän valiokunnan linjoilla. Tämän ehdotukseni, lausuntoluonnokseni. Tämä koskee sisämarkkinavaliokunnan mietintöä, jossa käsitellään digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista ja erityisesti sitä, että tässä niitä asioita, joista vastaamme tässä valiokunnassa. Käyn nyt sen lyhyesti läpi. Se on lausunto, eli ei kovin pitkä. Eli ehdotan ja suosittelen lähinnä sitä, että infrastruktuureita vahvistetaan digitaalisen kuidun kaventamiseksi. Mikromaksuja pitäisi käyttää enemmän viestintä- ja kulttuurisältöjen maksamiseen verkossa. Meidän pitää poistaa esteitä ja saattaa digitaaliset sisämarkkinat päätökseen. Meillä pitäisi olla Euroopan laajuiset internetpalvelut ja niiden sisältöhän tietysti oli se sitten kulttuurista. No siinä oli tämän lausunnon ydin. Esteiden poistaminen digitaalisilta sisämarkkinoilta on keskeistä, jotta nettiin saadaan taiteilija- ja taidesisältöä. Ja toivottavasti saamme laajaa tukea sille, että kyse ei ole pelkästään teknisestä tai markkinakysymyksestä, vaan meidän pitää miettiä kuluttajia ja meidän on varmistettava, että heidän roolinsa internetympäristössä otetaan huomioon. Tällöin digitaaliset markkinat voivat helpottaa kulttuurin ja taiteiden saatavuutta. Kiitos. Dank, Kiitokset sinulle, Mareike. En ole nyt ihan varma, että minunkin pitäisi olla tyrmistynyt tästä tilanteesta, sillä jos katson nimittäin tätä sisältöä, niin kyllä sinä hiukan alkaa jo pelottaa, sillä täällä sanotaan, että viitataan muun muassa nettisivujen sulkemiseen ja yritettiin muuttaa nettikäyttäytymistä. No en ole nyt ihan varma, pitäisikö näin asia ilmaista. Miten tietokoneelta nämä tiedot saadaan poistettua, mikäli en tiedä, miten näitä nettisivusta voitaisiin sulkea erityisesti jos kyse on lapsipornografiasta, niin en tiedä, voisiko hyväksyä tämän ehdotuksen tässä muodossaan, mutta täältä löytyy kyllä pätevämpiäkin henkilöitä, jotka osaavat sanoa, miten asiat hoidetaan. Petra, olepa hyvä. Niin, tosiaan tuosta, mitä juuri sanoit, niin Minusta on ihan hyvä, että tämä on kirjoitettu juuri tällä tavalla tähän lausuntoon. Mehän olemme käsitelleet tätä lapsipornoa tällä aika kovasti, eli että pitääkö sisällöt poistaa, sulkea vai kuinka. Siis kaikki tällaiset toimenpiteet, joilla estetään pääsy sivustoille, niin niissä on aina vaarana se, että sitten myöskin ihan viattomat joutuvat kärsimään ja ne, neidenkin oikeuksiinsa puututaan. Ja mm, siksi täällä olemme olleet kaikkien ähm, ryhmien valiokuntien välillä hyvin varovaisia ja sanoneet, että jos tällaisia sisältöjä on, niin ne pitää sitten poistaa, ei pidä estää pääsyä sivustoille. Eli että tässä toimitaan varovaisesti ja aikaisemmina vuosina niin yhtä lailla Ranskassa kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa niin on nähty aika kiivaita keskusteluja Ranskan lainsäädännöstä ja sitten yhdistyneen kuningaskunnan tällaista varoitusjärjestelmästä, että miten sitten näitä mm, kommunikointivirtoja voidaan loppujen lopuksi valvoa. Eli tässä täytyy ottaa huomioon yksilöiden oikeudet ja oikeus päättää omasta informaatio vapaudestaan ja sitten toisaalta miettiä sitä, että milloin kyse on sitten rikkomuksista ja teollisen tekijänoikeuksien rikkomuksista ja tässä varmasti on nyt löydetty ihan hyvää tasapaino. Eli lähdetään liikkeelle tällaista informaatiovapaudesta. Ja huomioidaan sitten myöskin teolliset tekijänoikeudet. Eli ihan hyvä, että tässä kohtaa vielä muistutetaan siitä, että on ainakin useita tässä talossa, jotka suhtautuvat kriittisesti sulkemismekanismeihin yhteydessä tekijän oikeuksiin Ja on sen ihan hyvä vielä kertalle muistuttaa siitä, että ennen kaikkea kyse on siitä, että on e, järkevät ja helposti käytettävät maksujärjestelmät. Ja sitten, jos ajatellaan tosiaan laillista lataamista, niin että se tapahtuu sitten helposti ja järkevästi ja ö, sitä helpotetaan niin, ettei tarvitse edes mennä minnekään laittomille sivuille lataamaan sisältöä, koska lailliset järjestelmät ovat niin helppoja ja halpoja, ettei tätä ongelmaa sitten enää ole, eikä tarvita mitään kaiken maailman toimenpiteitä. Ja näin voidaan sitten myöskin edistää sitä, että luovuus maksaa jotain ja sitä edistetään tällä tavalla niin, että taiteilijatkin voivat sitten hankkia elantonsa. Eli siinä mielessä Maraike Schalke on oikein hyvän tasapainon löytänyt tähän tekstiin komissiolle ohjeistukseksi. Kiitos ja seuraavana edustaja Nevenna Luva. Kiitoksia. Tiedän, että ette näe minua täältä, mutta Schalken lausunto on erittäin hyvä ja Petra jo sanoikin, sen, mitä on sanottava. Esimerkiksi mikromaksut, jotka on nyt katettu tässä lausunnossa, ovat mielestäni keskeisiä. Meillähän on kulttuuriperintöä, meillä on digitalisointia, ja olemme nähneet, että Ihmiset haluavat musiikkia ja kirjoja ja muita ja digitaalisia sisältöjä, mutta tietysti internettiä täytyy laajentaa, täytyy laajentaa digitaalista käytettävyyttä. Radiotaajuudet täytyy muistaa. Digitaalinen Eurooppa on meille tärkeä, mutta tulevaisuudessa meidän täytyy laajentaa internettiä, jotta ihmiset pystyvät käyttämään mahdollisuuksia, joita digitaalisessa ympäristössä on. Meidän täytyy myöskin mahdollistaa se, että voidaan tehdä mikromaksuja, jotta ihmiset voivat ostaa näitä sieltä helposti, mutta kiitoksia. Kiitoksia. Emma, ole hyvä. Madam Schalker's uh, report. On... Okay, I'm also the ECR shadow for this on the niin Marek on tehnyt erinomaista työtä. On tietenkin selvää, että internet vaikuttaa hyvin suuresti ja me tiedämme, minkälaiset liikevaihtosummat ovat kyseessä, joten meidän täytyy saada tämä järjestelmä toimimaan. Ja mitä tulee näihin mikromaksukysymyksiin, on var- tärkeää, että myöskin taiteilijat saavat korvauksen tekemästään työstä. Ja mitä tulee kohtaan neljän, niin haluaisin korostaa sitä seikkaa, että tekijänoikeusmääräyksiä noudatetaan. Meidän täytyy katsoa tietenkin näitä bisnismalleja ja varmistaa, ettei tekijänoikeusloukkauksia pääse ilmenemään. Ja lisäksi meidän täytyy varmistaa, että muutkin ulottuvuudet huomioidaan. Ja kollega Saakkehan totesi, että tällä hetkellä eu ei ole johdonmukaista tekijänoikeuslainsäädäntöä. Järjestelmät poikkeavat maasta toiseen, jos on esimerkiksi UK iTunes-tili ja asuu Belgiassa, niin silloin maksu toteutetaan eri tavalla kuin jos asuisi Belgiassa ja olisi belgialainen iTunes-tili, joten meidän täytyy saada tähän järkevä johdonmukainen lähestymistapa. Ja mitä tulee sivustojen sulkemiseen, minun mielestäni meidän täytyy varmistaa, että voidaan puuttua vakaviin rikkomuksiin mahdollisimman tekokkaasti, kuten esimerkiksi lapsipornografiasta puhutaessa. Ennen kuin lähdemme setvimään vapautta ja internettiä ja IP-tunnusten suojaamista ja niin poispäin, niin meidän pitää varmistaa, että myöskin kulttuuria luovaa teollisuutta suojellaan tehokkain toimenpiteen. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavana vielä Sabine, olepa hyvä. Mielestäni on hyvä, että tekijänoikeudet tulevat tässä selkeästi mainittua ja olisi hienoa, jos komissio jossain vaiheessa esittäisi tarkistuksen tähän tekijänoikeuslainsäädäntöön ja ehkäpä jo tässä meidän tekstissämme viitattaisiin tähän kulutusyhteiskuntakysymykseen. Mehän tiedämme, että nämä kaikki pienet osaset äh, ovat omiaan toteuttamaan sisämarkkinoita, digitaalisia sisämarkkinoita, mutta täällä ei puhuta laajakaista kysymyksistä laisinkaan kyllähän me tiedämme, että juuri markkinoiden pääsy aiheuttaa ongelmia. Jos katsotaan esimerkiksi maaseutua, niin sieltä äh, ei ole mahdollisuutta päästä näiden mark- näihin markkinoihin käsiksi laisinkaan, joten olisi ehkä paikallaan, että tekstissä viitattaisiin myöskin tähän seikkaan. Tämä voitaisiin tarkistuksen muodossa ottaa huomioon, eli että laajakaista verkostoa pitäisi laajentaa. Sehän mainitaan muun muassa tässä tekstissä, jota emme tänään vielä käsittele. Ja mitä tulee nettisivustojen pääsyn estäminen on se viimeinen toimintakeino. Meidän pitäisi löytää muitakin mahdollisuuksia tekijän oikeusmääräysten noudattamiseen. Jokaisella pitäisi olla periaatteessa oikeus päästä käyttämään muiden tarjoamia tietoja, mutta tämä on ehkä tietyssä määrin myöskin ristiriidassa äh, tekijänoikeuslainsäädännön kanssa, joten tämä seikka pitäisi mainita suoraan, eli molemmat oikeudet ovat oikeutettuja, molempia oikeuksia tulisi suojella, ja meidän tulisi pyrkiä löytämään laillisen toiminnan mahdollisuuksia. Mitä enemmän niitä on tarjolla, niin sitä vähemmän on olemassa kiusausta käyttää laittomia väyliä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Rabatu. Kiitoksia. Olen samaa mieltä kollegoideni kanssa. Tämä kohta seitsemän on erittäin tärkeä. Se, että rangaistaan tai lakautetaan sivu, se ei ole hyvä ratkaisu, kuten Aktankin osalta on nähty. Meidän pitää löytää ratkaisuja, joiden avulla kaikki kansalaiset pääsevät paremmin käsiksi kulttuuriteoksiin. Vihreissä me tuemme sitä, että olisi könttämaksuja, eli kun maksaa tietyn summan ja lisenssin, silloin saa käyttöönsä monenlaisia tuotteita, mikä on erittäin keskeistä. Tuen esittelijän ajatusta siitä, että nämä sanktiot ja se, että estetään pääsy sivustolle, niitä on käytetty hyvin paljon viranomaistasolla Tunisiassa, Kiinassa. Eli me emme saa mahdollistaa sitä, että avaamme nyt tämän mahdollisuuden, eli että suljetaan nettisivustoja viranomaisten taholta ilman mitään sääntöjä. Tämähän liittyy kansalaisten oikeuksiin saada käyttöönsä kulttuurituotteita. Kiitos. Madame Edustaja Rabatu, tässä puhutaan sisämarkkinoista eikä Kiinasta tai jostain muusta saurutavaltiosta. Kyse on vain ainoastaan sisämarkkinoista, joten kyllä meidän pitäisi olla hiukan rohkeampia ja keskittyä omiin asioihimme. Ja olen sitä mieltä, että mitä tulee tekijänoikeuksiin, aina kun puhutaan medioista, niin sehän on aina esillä ja siksi sitä ei voida tässä yhteydessä unohtaa. Sillä jos ei ole tekijän oikeuslainsäädäntöä, niin silloin sitä ei voida myöskään noudata, joten ehkäpä omani, oman ryhmäni puolesta voitaisiin joku tarkistus jättää. Niin, kollega Saake, jos kohta seitsemän jätetään ennalleen, niin ehkäpä voisitte esittää oman ehdotuksenne. Vedoten siihen, mitä Kama Ivä totesi lapsipornografiaan liittyen. Eli kyse ei ole pääsyn estämisestä, vaan sivustojen sulkemista poistamisesta. No ei tämä minun tehtäväni ole tätä asiaa ajaa, mutta halusin vain mainita sen. Ja nyt vielä edustaja Boris. Jeżeli mówimy o pełnym rynku cyfrowym i, i, i równym dostępie, oczywiście powinniśmy bardzo... Niin, jos puhutaan täysistä digitaalimarkkinoista ja vapaasta pääsystä näille markkinoille, niin silloin täytyy myös ajatella sellaisia kansalaisia, jotka ovat tästä jääneet paitsi, jolla ei ole mitään mahdollisuuksia äh, päästä näille markkinoille. Eli tällainen digitaalinen markkinoilta pois sulkeminen, no se on eurooppalainen asia ja siitä täytyy puhua. Täytyy antaa selkeä viesti. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että ei pääse laajakaistaan käsiksi, niin meillä on sen lisäksi vielä tällaisia oikeudellisiakin ongelmia. Ja ehkä tällaisia oikeudellisia sääntöjä pitäisi yhtenäistää. On aika hirvittävää, että yksittäisten jäsenvaltioiden kansalaiset eivät edes voi ostaa ylipäätään internetpalveluja, että esimerkiksi luottokortteja ei hyväksytä. Eli tällaistakin poissulkemista pitää ajatella. hallinto järjestelyissä on hyviä järjestelyjä esimerkiksi musiikkiteollisuutta varten, mutta ei välttämättä muita teollisuuden aloja varten, niin että komission pitäisi tehdä uusia rohkeita ehdotuksia siitä, että miten nämä uudet digitaaliset järjestelmät voisivat toimia Euroopassa. Ainakin tämän järjestelmän pitäisi olla kaikkien kansalaisten saatavilla, eli kaikkien kansalaisten täytyisi voida ostaa näitä digitaalipalveluita. Tällä hetkellä komissio ei ole löytänyt tähän asiaan mitään tyydyttävää ratkaisua. Mutta maailma kuitenkin menee eteenpäin. Uudet sukupolvet odottavat meiltä vähän rohkeampaa toimintaa niin, että vetomus siksi komission suuntaan meidän pitäisi ehkä löytää paremmat bisnesmallit ja oikeudelliset järjestelmät tätä varten. Komission No, totean uudemman kerran, että komissio ei ole paikalla. No, yksi oli paikalla, joka vastasi kuitenkin edellisen esityslistan kohdan aiheeseen liittyvän asian käsittelystä. Nyt hänkin lähti ja sitten joku joutui menemään ETSKn puolelle, se ei ole lainsäädäntöelin ja täällä olisi ollut kyllä tarvittu komission edustaja. No, ehkäpä komissiolle voitaisiin viesti välittää. No te olette täällä komissiota edustamassa, mutta tehän tietenkään ette voi näitä asioita hoitaa, mutta olkaapa hyvä. Olen pahoillinen tästä tilanteesta. Henkilö, joka, jonka piti olla täällä kohdassa kahdeksan osalta, tulee iltapäivällä eli Fontanan lausunto. Mutta kollegat sitten AFSO-pääosastosta olivat ilmoittaneet, että olivat saaneet tiedon siitä, että asia käsitellään kello 10, eli he saattuivat, saapua liian myöhään. Heille oli sanottu, että kello 10. Ja yleisesti ottaen kulttuurivaliokuntaa seurataan hyvin tarkasti komissiosta ja ensimmäistä kertaa pitkän aikaan meillä on ollut näin paljon vaikeuksia löytää joku. Ja se johtuu siitä, että nyt on paljon muitakin valiokuntia, jotka työstä, tekevät tänään työtä. Olen pahoillani nyt tästä tilanteesta ja teemme kaikkemme, jotta pystymme seuraamaan työtäni. Kiitos. Um no sitä en usko. No te ehkä yritätte tehdä kaikkenne, mutta ei komissio. Ja sano vielä kerran, että tämä ei kyllä käy päinsä. Jos tämä asia on esityslistalla, niin silloin pitää olla paikalla. No ei välttämättä yhdeksältä, mutta ei sitä voi lähteä sitä ajatuksesta, että esityslista on ja pysyy. Aamulla sitä voidaan tarvittaessa muuttaa. No te olisivat voineet soittaa ja ilmoittaa, että sitä sun tätä, tai me olisimme voineet soittaa teille, ja, mutta te ette välttämättä olisi olleet edes tavoitettavissa. No te ette voi tälle tilanteelle yhtään mitään, te, voi, te teette kaiken mahdollisen, mutta kyllä tässä pitäisi toimia keskinäisen kunnioituksen periaatetta noudattaen, joten kyllä tässä pitäisi kunnioittaa parlamentinkin toimintaa. Joten me lähetämme ystävälliseen sävyyn muotoilun epäystävällisen viestin tai kirjeen komission suuntaan. Maraike meinasin jo unohtaa. Olepas hyvä. No, it's okay. I'll be brief and I very much appreciate. Ei se mitään. Kiitokset kaikille tässä osallistumisesta. Varmasti olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että laillisia sisältöjä pitää edistää esimerkiksi maksujärjestelmillä ja sitten tarvitaan tosiaan rohkeita ehdotuksia siitä, miten voidaan uudistaa ja yhtenäistää tällaista toimivampaa järjestelmää tekijän, teollisen oikeuksien hallinnointiin. Ja sitten tosiaan pitäisi puhua enemminkin sisältöjen poistamisesta kuin sivustojen sulkemisesta. Tämän tulen huomioimaan. Ja sitten on myös tärkeää muistaa se, että tässä ei puhuta nyt rikollisuudesta, kuten lapsipornosta. Se on tietysti selvää, että nämä ovat hirvittävimpiä rikoksia, mitä on ylipäätään. Me puhumme ylipäätään tässä valiokunnassa paljon kauniimmista asioista, niin kuin kulttuurista ja luovuudesta. Ja Tähän liittyy erilaisia ajattelutapoja. Jotkut pitävät tärkeämpänä täytäntöönpanoja ja toiset sitten sitä, että avataan mahdollisuuksia ja me tietysti pidämme, yritämme edistää digitaalimarkkinoiden mahdollisuuksia ja en mä tietysti tuntee sitten vielä sisäisten markkinoiden puoltakin tarkemmin. Mutta me voisimme siis keskittyä siihen, että edistetään laillisen sisällön tarjoamisen lisäämistä. Ja näin sitten äh, tämä lain valvontapuoli helpottuu ja näin voidaan myös säästää julkisia rahoja, joita menee sitten hirveästi lainvalvontaan. Eli kiitokset kaikille. Ja kun teette tarkistuksia, niin voitte pyrkiä lisää selkeyteen ja varmasti saamme tästä sitten aika vankan tekstin komissiolle ja toivotaan, että komissio sitten huomioi sen ja tietysti parlamentti myöskin. Vielen dank, Kiitokset sinulle. 5. kesäkuuta. Voiko olla mahdollista? Tarkistukset on jätettävä 5. kesäkuuta kello 12 mennessä. Niin ne, jotka puhuivat laajakaistasta, ja sivustojen poistamisesta ja muutamasta muustakin asiasta. Ehkäpä nämä tarkistukset voitaisiin jättää, niin Maraken ei tarvitse itse näitä lähteä väsäämään. Ja sitten niistä päätetään seuraavassa kokouksessa. Hyvä. Niin ja kuten sanottu, Fontaanan tekstiä käsitellään iltapäivällä. Päätän tämän keskustelun ja kokouksen tähän ja pyytäisin, että koordinaattorit jäävät saliin. Meillä on nyt erittäin tärkeä kokous tulossa ja tämän koordinaattoreiden kokouksen aikana teemme erittäin tärkeitä päätöksiä. Michel, hast du Mitarbeiter? Wer ist das? Est-ce que, est-ce que la, la, la GUE a une assistance Onko Guelta joku avustaja paikalla?